Puheenjohtajakokous tämänaamuisessa kokouksessaan työjärjestyksen liitteen 16 mukaisesti sen jälkeen, kun komission jäsenehdokkaan kuuleminen on järjestetty, päätti, että ehdokkuus alistetaan täysistunnon käsittelyyn. Näin ollen artiklan 152 työjärjestyksen äh, artiklan mukaisesti ehdotan, että täysistunnon esityslistalle tähän äänestykseen lisätään äänestys komission äh, jäsenen nimittämisestä. Onko vastalauseita? Ei näytä olevan, joten äänestys toimitetaan välittömästi. Top, top.